menettelyä. Kiitoksia kollega, mutta tämä ei ole työllisyyspuheenvuoro. Ette te voi tällaisella, tällä tavalla esittää kysymyksiä komissiolle. Ja komissio tietenkin voi päättää, haluaako se vastata. Keskustelu on kuitenkin päättynyt. Meillä on kuusi päätöslausumaesitystä ja äänestys näistä on keskustelun päätteeksi. Ensinnäkin ilmoitan, että tämän eilisen istunnon pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit ovat käytettävissä. Onko vastaväitteitä tähän tätä pöytäkirjaa vastaan? Ei näytä olevan. Näin ollen pöytäkirja on hyväksytty eiliseltä päivältä. Sitten on vuorossa itse äänestys rupeama. Ensinnäkin äänestämme kuudesta päätöslauselmaa esityksestä, jotka koskevat Malesiaa. Kollega Preda. Presidente, aș vrea înainte de a trece la vot să solicit Puhemies, ennen kuin aloitamme äänestystä, haluaisin ryhmäni puolesta pyytää, että kun äänestämme Eritrean pakolaisista, luopuisimme yhteisestä päätöslausumaluonnoksesta nimenhuutoäänestyksestä ja pyydän sen sijaan EPPn päätöslausumaluonnoksen osalta nimenhuutoäänestystä. Sie gehört. No tehän kuulitte, mitä kollega pyysi. Jollei kukaan vastusta, niin toimimme näin. Kukaan ei vastusta. Näin ollen äänestämme tästä yhteisestä päätöslausumaesityksestä, joka koskee Malesiaa. E, Ensikykyn kohta kaksi puolesta, tarkistus kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten johdantosakappale G, tarkistus 1, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten päätöslausuma kokonaisuudessaan puolesta vastaan, tyhjää, näin ollen äh, tämä on hyväksytty esityslistan mukaan uudessa kuusi päätöslausumaesitystä Ugandasta. Ensinnäkin yhteinen päätöslausumaesitys. Tässä on pyydetty äh, äänestää erikseen kohdasta seitsemän, seitsemän puolesta vastaan hylätty. Sitten äänestämme koko päätöslausumaesityksestä. Se on nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Haben alle Kollegen abgestimmt? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten on vuorossa äänestys kuudesta päätöslausumisesityksestä, joka koskee eritrealaisia pakolaisia, jotka ovat panttivankeina Siinailla. Ensinnäkin yhteinen päätöslauselma kohta viisi alkuperäisestä tekstistä kahdessa osassa ensimmäinen, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten toinen osa. No, pyydetään koneellista, koneäänestystä. Äänestys alkaa. Kestää hetken nyt. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tasa äänet. Näin ollen toinen osa raukeaa, sitten on vuodossa kohta yhdeksän alkuperäisestä tekstistä puolesta. Vastaan. Tar- täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa kohta yhdeksän. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. seitsemän hylätty. Sitten loppuäänestys näin muutetusta päätöslauselmaesityksestä puolesta vastaan. No niin, tästä ei äänestetä äänestyksenä. Menet, herra Breda on menettelytapaehdotus hyväksyttiin, jonka mukaan ei äänestetä koko päätöslausunnosta nimenhuutoäänestyksestä, vaan ainoastaan EPPn tarkistuksesta nimenhuutoäänestys. Mutta äänestetään kuitenkin koneellisesti, ettei lähdetä riitelemään. Äänestys alkaa. Haben alle Kollegen abgestimmt? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tasa, peli, ää, se on hylätty. Sitten päätöslausumaesitykset yksittäisiltä poliittisilta ryhmiltä. Ensinnäkin ALDE-ryhmän päätöslausumaesitykset B7 vuodelta 2010. Kuka on puolesta? vastaan. No tämä on hylätty. Anteeksi vain. Sitten SED-ryhmän esitys, kuka äänestää tämän päätösosmaesityksen puolesta vastaan. Niin ikään hylätty. Sitten on vuorossa ecr päätösosmaesitys. Äänestetään ECR-ryhmän esityksestä koneellisesti äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Nyt äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 79 ECR-ryhmän äänestys, eikö esitys sitten avataan tästäkin koneäänestys. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten on vuorossa EPP-ryhmän eh, päätösosmaesitys. Tästä on suullinen tarkistus ensinnäkin ennen kappaletta yksi suullinen tarkistus herra Kasinilta. Kiitoksia puhemies. Tarkistuksen tarkoituksena on tiukemmin ottaa kantaa Egyptin suhteen. Kyseessä ei ole ainoastaan panna merkille jotakin, mitä Egypti on tehnyt, vaan todella vaatia, että nämä panttivangit vapautettaisiin ja pyytää, että koskaan ei käytettäisi voimaa niin, että näitä siinä kautta että estettäisiin kulkemasta edelleen vaaditaan, että pakolaiset voisivat ottaa yhteyttä UNHCRään. sorta le autorità egiziane a prendere tutte le misure necessarie. Pyytää Egyptin viranomaisia ryhtymään kaikkiin toimiin, jotta varmistettaisiin panttivankien vapauttaminen ja vältettäisiin kuolettavaa voimaa maahanmuuttajien suhteen ja suojeltaisiin ihmisten ihmisarvoa ja koskemattomuutta ja taata se, että pidätetyillä henkilöillä on mahdollisuus ottaa yhteyttä UNHCR ja että tämä pääsisi paikalle sinne, missä nämä henkilöt ovat. Vielen Dank, dieser Text soll... Kiitoksia. Tämä on siis ennen kohtaa yksi. Vastustaako joku tätä esitystä? Ei ole, no sitten voidaan äänestää. Kuka äänestää puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten toinen suullinen tarkistus kohdan seitsemän jälkeen. Herra Sassoni. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo che a... Eh, Puhemies, hyvät kollegat, eh, pyydän, että tähän päätöslauselmaan esitykseen lisättäisiin kohta, joka on meille hyvin tärkeä. Se on kohta yhdeksän yhteisessä päätöslauselmaesityksessä luen sen. Pyydetään jäsenvaltioita puuttumaan humanitaariseen hätätilanteeseen vapaaehtoisen uudelleen sijoittamisen kautta EU-hun niin, että kaikki pakolais, että nämä saisivat turvapaikan ja pyydetään Euroopan komissiota koordinoimaan operaatiota ja käyttämään Euroopan pakolaisrahastoa tähän tarkoitukseen. Kollega Kasidin. Vorrei chiedere alla proponente di precisare. Voisin pyytää, että täsmentäisitte yhtä asiaa. Tämä, mitä pyydätte, tekstin mukaisesti koskee kaikkia niitä, jotka pyytävät turvapaikkaa, jotka siis hakevat työpaikkaa. Minä sanon, että heillä on oikeus turvapaikkaan, no, jos he vain pyytävät, niin no, kyllähän kuka tahansa voi pyytää, mutta sen sijaan, jos tätä, tämä tarkistus otetaan huomioon, minä pyytäisin, että tässä sanottaisin, että puhutaan ihmisestä, jolla on oikeus turvapaikkaan. Niin. Älä näin, näin, näin, näin. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, kollega Sasoli, ei, ei, ei, kollega Sasoli. Me emme enää lähde käymään tästä uutta keskustelua. Herra Cassini esitti vastaväitteen, onko, vastustaako joku tätä suullista tarkistusta. Ei ole vastusta. Sitten voidaan äänestää tästä suullisesta tarkistuksesta. No ei ole 40. Hyvä, jos meillä on 40 yhteensäkin täällä. No nyt kuitenkin äänestämme tästä tarki- suullisesta tarkistuksesta. Ich weiß, dass 10 minä tiedän, että 10 prosenttia riittää. Siihenkään ei riittänyt pystyyn nousuja. Mutta minä aikaisemmin kysyin, teillä oli riittävästi aikaa. Nyt kuitenkin äänestämättä tarkistuksesta puolesta. Suullinen, äh, suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten on Täällä toivotaan koneäänestystä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten loppuäänestys tästä päätöslauselmasta äänestetään saman tien koneellisesti ja anteeksi, nimenhuutoäänestys äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Päätöslauselma on hyväksytty 36.14, 10 tyhjää. Näin ollen raukeavat muut esitykset. Sitten täällä on muutama ilmoitusasia vielä. On saatu neuvostolta neljä ilmoitusta ensimmäisestä käsittelystä. Ja nämä myös komissiolta on saatu tällainen äh, linjaus. Nämä ovat sitten, äh, ohjastetaan pöytäkirjoihin ja ja 17. joulukuuta 2010 tulee olemaan näissä asiakirjoissa päivämääränä kolme kuukautta aikaa sitten ottaa niihin kantaa. Ja näistä nämä kaikki asiakirjat vuodelta 2010 tämän istunnon pöytäkirja ö, sitten on hyväksyttävänä ensi vuoden ensimmäisessä istunnossa, eli kukaan vastu